regarding today's agenda. Niin, hyvää huomenta kaikki. Kampusin asiakohta kuusi Euroopan mediakatosrahastosta ja, ja kohta neljä vaihtavat paikkaa, jotta saadaan parempi tasapaino aamupäivän ja iltapäivän äänestysten välille. Äänestykset siirretään aamuun ja voisimme hyväksyä näillä muutoksilla. Teidän asiakirjassanne on raportit e, valiokunnan matkasta Euroopan ympäristövirastoon Kööpenhaminaan 17.18. syyskuuta ja myöskin e, Yhdysvaltojen kansakuntien e, pääosaston, pää, päätösyystä matkasta 16.18. heinäkuuta, joka oli yhteinen matka Deven kanssa. Toiseksi 27. marraskuuta Euroopan parlamentin yhdessä komission kanssa pitää korkean tason konferenssin, jonka otsikona on EUn tutkimus ja innovaatio päivittäisessä elämässämme parantaen eurooppalaisten päivittäistä elämää tutkimuksella, innovaatioilla, menestystarinoita. Tämä parlament, konferenssi pidetään parlamentissa, parlamentin täysistuntosalissa, edistyksen lääketieteen alueella, puhtaamaan energiaan, korkean tason in- tekniikkaan, tutkimushankkeita, joita Euroopan on rahoittanut, joilla on merkitystä kansalaisten elämän parantamisessa. Tämä konferenssi on mahdollisuus osoittaa, millaisia ovat tulokset, joita on saavutettu, mutta ja samalla myöskin mahdollisuus politiikan harjoittajille vaihtaa ajatuksia, esittää uusia ajatuksia tutkimusta innovaatioista sidosryhmien, kansalaisten, samoin kuin EUn instituutioiden edustajien, jäsenvaltioiden, yliopistojen ja tutkimuskeskusten edustajien kanssa. Puhemies Tajani ja komission sen Moidas ovat kumpikin isäntinä konferenssissa, jossa Envin asiat ja Envin jäsenet ovat näkyvillä erityisesti. Kaikki tiedot konferenssissa samoin kuin ilmoitautumissivu, ovat löydettävissä parlamentin verkkosivulta ja lähetetään Envin jäsenille. Tämän päivän kokousta varten meillä on tulkkaus 20 kielellä, kuten tavallista kokousasiakirjat ovat saatavissa elektronisessa muodossa ja kokous välitetään suorana internetiin. Mitä tulee sitten unionin väestönsuojelumekanismia, nyt toinen epävirallinen trilogi pidettiin maanantaina parlamentin tiloissa illalla. Keskustelu alkoi ajatusten vaihdolla budjettikysymyksistä. On selvää, että kuilu, joka jakaa Neuvoston ja parlamentin kantoja on tässä vaiheessa hyvin vaikea ylittää ennen kaikkea siksi, että neuvoston kanta on se, että kaikki välttämättömät resurssit uutta mekanismia varten tulisivat puhtaasti varojen uudelleen siirtelystä. Keskustelu jatkui keskustelle myöskin ehkäisevistä toimista ja tiedottamisen tiedot, tiedosta, tiedon tasosta, jonka, mikä koskee tietoja, joita jaetaan jäsenvaltioiden unionin kesken. On Esityksessään neuvosto katsoo, että tämä unionin mekanismi käynnistyisi toistuvasti ja olisi menettely, jonka myöskin komissio käynnistäisi. On turha sanoa, että parlamentti vastustaa tällaista automatiikkaa. Syvällisiä eroja jää myöskin EU-hun muodosta parlamentti esittää ja epävarmuutta siihen, miten tämä järjestelmä luotaisiin ja mikä oli sen aito lisäarvo puheenjohtajavaltio haluaa päästä sopimukseen, mutta päinvastoin kuin parlamentti, joka on esittänyt kompromissiesityksiä, puheenjohtajavaltio ei ole tehnyt mitään merkittäviä esityksiä, jotka olisivat erilaisia kuin alkukanta. Seuraava epävirallinen kolmikantaneuvottelu pitää, pidetään marraskuun alussa. Nyt me sitten siirrymme kohtaan kuusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Katsomme la- mietintö lausunnosta esittelen herra Kampus, olkaa hyvä. Muuten gracias, presidenta. Suurkiitokset puheenjohtaja. 12. Äh, kesäkuuta komissio esitti lainsäädäntöesityksen äh, äh, aina vuoteen 2027, 27 asti, joka koskee siis kalaa kalastus- ja merintalousrahastoa ja sen uudistamista. Tiedätte, miten tärkeä asia on kysymyksessä, jos ajattelen ylipäätään hallinnointikysymyksiä ja 2030 agendaa ja kansainvälisiä suhteita. Kyse on siis eh, Euroopan eh, komission ehdotuksesta, joka mielestäni on eh, hyvä pohja eri lainsäädäntötahoille. Voimme lähteä hyvälle yhteistyön linjalle siitä. Jos ajatellaan keskeisiä kysymyksiä, kyse on meriekosysteemeiden suojelusta ja siitä, että 30 prosenttia rahoituksesta käytetään ilmastonmuutoksen estämiseen luonnollisesti Pariisin sopimuksen puitteissa. Komissio on myöskin sisältänyt ympäristö- ja kestävän kehityksen osia ehdotuksen, jotka käsittääkseni on aika hyvä ja helppo hyväksyä. Yhteishallinnointi eh, ja rannikko eh, kalastus, kuten myöskin väliaikaiset eh, Kalastuksen keskeytykset ovat tärkeitä kohtia tässä ehdotuksessa sekä sosiaalisesti että ympärillisesti asiaa tarkastellen. Nyt sitten muutama sana mahdollisista muutoksista yhteishallinnointiin liittyen. Katalonista löytyy esimerkki siitä, miten sekä hallinto että vesiviljely- ja kalastussektori ovat yhdessä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa – toimineet yhteistyössä. Ja tällä tavoin on pyritty myöskin jakamaan vastuuta uudella tavalla, lisätty tietoisuutta ja myöskin nopea kehi, pelin puuttumisen mahdollisuutta koko järjestelmän puitteissa luonnollisesti sillä tavoin, että myöskin varovaisuusperiaatetta noudatetaan. Tämä oli siis malli, jonka FAOkin hiljattain hyväksyi. Tämä ei siis suinkaan ole mikään vähäpätöinen askel ja, ja esimerkki. Se, että toimimme nyt tässä hetkessä on äärimmäisen tärkeää. Ja se edellyttää myöskin sitä, että otamme mukaan uudet kalastukseen ja vesiviljelyyn sisältyvät toimintatavat ja mallit. Ja sisällytämme luonnollisesti toimintaan myöskin kaikki mahdolliset toimijat. Ja on selvää, että toiminnan on oltava hallittua ja kaikki tekniset ja tieteelliset uutuudet on niin ikään otettava mukaan tähän kokonaisuuteen, jotta pystytään toteuttamaan sosiaalista, biologista ja taloudellista kestävä kehityksen mallia. Sitten toisekseen väliaikaiset kalastuksen keskeytykset ovat malli, joka perustuu biologiseen malliin ja sopimukseen, joka kohta on asetuksella säädelty. Kyse on myöskin suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta nimenomaan tilanteessa, jossa saaliit ovat ylittäneet sovitut rajat. Ja tällä tavoin joudutaan joissakin tapauksissa keskeyttämään kalastustoiminta. Se, mikä taas uudessa sopimuksessa on otettu huomio liittyy nimenomaan kalakantojen uudistumiseen ja sen nopeuttamiseen tällä sektorilla. Ja sitten vielä kolmanneksi keskeinen seikka, rannikkokalastus. Siis Euroopan komissio on sitä mieltä, että niin sanottu 75 prosenttia Euroopan unionin kalastuksesta äh, kattava äh, artisaanityyppinen rannikkokalastuslaivasto äh, on otettava tarkastelun kohteeksi. Kuitenkin sen edustuksellisuus, jos ajatellaan ylipäätään eri kalastustapoja, ei välttämättä ole samalla linjalla – loppujen lopuksi päästään ehkä pikemminkin 88 prosenttiin tai jopa 90 prosenttiin, jos puhutaan erilaisista kalastustavoista. Ja tämä voi olla vaikea seikka joillekin alueille. On selvää, että läheisyysperiaate ja ylipäätään se, että tämän tyyppinen rannikkokalastus on linkitetty alueisiin itsensä on tärkeä asia ja sitä kautta on mahdollista myöskin saada tuoretta ja, ja korkealaatuista saalista käyttöön. Kuitenkin myöskin kalakantojen eh, lisääntyminen eh, on otettava huomioon, koska jos ei kalaa ole eh, saatavana, ei tietenkään ole myöskin kalastuselinkeinoja. ja se tarkoittaa sitä, että päädytään valtaviin työttömyyslukuihin, erityisesti vaikeilla alueilla. Siksi yhteishallinnoinnin mukaan ottaminen kaikilla sektoreilla on äärimmäisen tärkeää. En halua nyt äh, puhua enää tästä paljon laajemmin. Äh, sen verran äh, kuitenkin lisäisin vielä, että olen toiminut rakentavassa yhteisötyössä sekä varjoesittelyiden ja muiden asiaosaisten kanssa ja sama koskee myöskin komissiota. Tarkoituksena on parantaa nimenomaan paikallistaloutta ja, ja työpaikkoja. Thank you very much. Kiitos, Rankampus. Ja nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Ensin edustaja Tanasescu. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitos esittelijälle hyvästä työstä. On hyvä, että komissio on työstänyt tätä asetusehdotusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoksi vuosille 2022-2027. Tarkoitushan on ähm, lähteä liikkeelle niistä tavoitteista, jotka on saavutettu, kun tarkastellaan sitä, miten meritaloutta toteutetaan ähm, EU:ssa ja miten sitten kansainväliset kysymykset hoidetaan. On hyvä, että jatkuvuus, yksinkertaistus, joustavuus ovat avainsanoja, varsinkin kansainvälisissä yhteyksissä tässä komission ehdotuksessa. Ja on myöskin hyvä, että tässä pyritään huomioimaan olemassa olevat muut rahastot. Suora hallinnointi ja uusi MFF tulee täydentämään tätä kaikkea suhteessa muihin unionin ohjelmiin ja rahastoihin. Pyritään myöskin yksinkertaistamaan menettelyä, kun ajatellaan, että menettelyt ovat varsin varsin monimutkaisia olleet nykykaudella. Kun ajatellaan meritalouden ja kalastotalouden tärkeyttä, 5 prosentin mm, budjetin nosto mm, uudessa puitekehyksessä mm, ei tunnu ihan perustelulta verrattuna aikaisempaan. Ja sitten eh, vesiviljelmät, jalastustalous hyötyvät vain eh, sellaisesta menettelystä, joka saadaan mukaan uuteen asetukseen. Kalastus on tärkeää myöskin, kun ajatellaan elintarviketurvallisuutta ja siksi MFFssä tulisi kiinnittää riittävää huomiota tähän ja varsinkin vesiviljelmien osuuteen tuottavan kalatalouden ja investointien tulisi myöskin hyötyä näistä päätöksistä. Rahoitus on olennainen osatekijä, jos halutaan säilyttää meren resurssit ajatellen elintarviketurvallisuutta ja kestävää sinistä taloutta ja turvallisuutta, terveyttä ja kestävää pohjaisesti hallinnoituja meriä ja valtameriä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Maisnaa. Ja, vielen Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Hän on jo ottanut monia asioita esille, joita minäkin tuen ja joita pidän oikeina. Vuodessa 2009 minä olen käsitellyt integroitua politiikkaa, joka on muuttunut vuonna 2007 osaksi eurooppalaisia politiikkoja, missä on tärkeää, koska valtamerillä on suurta merkitystä Meillä on paljon meriä Euroopassa ja on tärkeää, että me pelkästään huolehdi kalastuksesta ja vesiviljelystä, vaan myös muusta, mikä liittyy meriin. Ja siksi oli hyvin tärkeä askel, että euro, laajennettiin Euroopan kalatalousrahastoa meri- ja kalatalousrahastoksi vuonna 2010. Ja tämä sai aluksi pienemmän osan rahoituksesta ennen kaikkea meripolitiikan kehittämiseen, integroidun meripolitiikan kehittämiseen, mutta kuitenkin tämä oli hyvä alku. Suurin osa kalastuksesta on käytetty kalastuksen uudistuksen ottamiseen, mikä on tietysti vain oikein, koska siellä on paljon tehtävää, jotta saadaan aikaan kestävyyttä. Tähän asti se on ollut 747 miljoonaa ja 300 miljoonaa tässä suurin piirtein on käytetty kaikkeen, mikä suoranaisesti ei liity kalastukseen ja tekniseen tukeen. Itse asiassa melko pieni osuus, mutta kuitenkin Tämä on suuri menestystarina, koska nämä rahat ovat osaltaan edistäneet sitä, että on patu toimeen aluesuunnittelua merillä, mikä on hyvin tärkeä väline, jolla saadaan aikaan kestävää sinistä kasvua. Tehän tiedätte, että sininen kasvu on jotakin sellaista, mikä myös on otettu siniseksi pilariksi Eurooppa 2020 ja vuonna 2016 se on 566,2 miljardia euroa ja eh, 3,4 miljoonaa työpaikkaa. Tämä edellytys tälle on se, että meret pysyvät puhtaina ja meidän täytyy tehdä paljon työtä tämän hyväksi. Olemme tehneet paljon työtä alueellisen strategioiden kehittämiseksi esimerkiksi Itämeren, Atlantin, Adrian ja Joonian meren alueilla, mutta on paljon tehtävää tällä hetkellä esimerkiksi merien saastumisen, ilmastonmuutoksen osalta. Ja tämäkin vaatii tiettyjä toimia EUlta kysymys on yhteistoiminnasta globaalilla tasolla. Minusta on oikein, että myöskin kansainvälinen valtameren hallinto mainitaan tässä yhteydessä. Se on asia, jossa Euroopan komissio, jossa Euroopan taso on nyt esimerkin omaisesti pyrkinyt toimimaan koko maailmaa ajatellen ja pyrkinyt ottamaan osaksi meripolitiikan osalta myöskin tätä laajentaen huomioon sen, missä on oltu jo menestyksekkäitä. Nyt on ottava 890 miljoonaa tällaiseen suoraan yhteisen hallintoon, mikä ei ole kovinkaan paljon, mutta kuitenkin on tärkeää havaita, että merillä ei ole rajoja. Ja jos taistellaan laitonta kalastusta, jos taistellaan muovi, muovista aiheutuvaa saastumista vastaan, silloin, jos ylipäätään pitää pitää valtameriä puhtana, meret ennen kaikkea Euroopan rannikkovedet jotta niille voidaan saada aikaan kestävää sinistä kasvua, tarvitaan enemmän rahoja ja ne ovat tässä todella hyvin käytettyjä. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoistelijoiden kanssa. Kiitos. Onko? Sitten joku muu vielä varmasti haluaa käyttää puheenvuoron. Komission edustaja Rova Siithoff. Thank you very much, Chair. Allow... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää laatia ja myöskin kiitos ähm, käytetystä puheenvuoroista. Muutama huomio, jos sallitte. Ensinnäkin yksinkertaistamisesta. se nimenomaan pohjautuu esittämiimme ehdotuksiin, mutta kuitenkaan meillä ei ole kattavaa luetteloa eh, toimista, koska kaikki on mahdollista, kun vain katsotaan, että ne voidaan yhdistää tukikelpoisiin toimiin. Ja tämä sitten tarjoaa joustavuutta jäsenmaille huomioida kunkin jäsenmaan erityistarpeet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hallinnointijärjestelyt ovat myöskin varsin joustavia tässä yhteydessä. Ja sitten toinen huomio. Tavoitteena on tukea paremmin näiden yhteisten kalastuspoliittisen tavoitteiden saavuttamista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kyseessä on myös eh, meritalousrahasto ja siinä ei keskitytä pelkästään yhteisen kalastuspolitiikkaan ja sen tavoitteisiin, vaan myöskin kestäväpohjaisten veri, eh, vesiviljelmien kehittämisen, vihreän sinisen talouden kehittämiseen ja sitoumuksiin, mitkä liittyvät valtamerien hallinnointiin. Ekosysteemipohjainen lähestymistapa on olemassa ja näin ollen tässä hallinnoinnissa tulee huomioida myös muut ihmisten toimet ja toisaalta huomioida myöskin taustalla oleva lainsäädäntö. Ja on pyrittävä hyvään ympäristön tilaan. Se on kaiken kattava tavoite tässä ja myöskin eh, meri- ja kalatalousrahaston toimien tulee tähän pyrkiä. Tämän lisäksi pyritään huomioon myöskin Natura 2000-alueiden hallinnointi. Komissio pyrkii tukemaan myöskin tiedonkeruuta ja se on erittäin tärkeää, jos halutaan hyvin täytäntöön panna nämä suunnitelmat ja saa päästä tavoitteisiin. Suora hallinnointi MFF pyrkii siihen, että voidaan edistää eh, terveiden, puhtaiden merien säilyttämistä ja pääsemään eroon kiertotalouden eh, avulla myöskin liiallisesta muovijätteestä. Ja sitten viimeisenä huomiona säilytystoimet, jotka liittyvät meri- ja kalatalousrahaston soveltamiseen, olisi tuettava paremmin eh, MSY-tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi eh, se, miten kapasiteetti voidaan täysimääräisesti saavuttaa ja miten voidaan monivuotisia pyyntisuunnitelmia toteuttaa. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin, että kokemukset ovat osoittaneet sen, että jos puitteisto ei ole selkeä, joitain toimia voidaan hyödyntää tiettynä tulonlähteenä eh, vakauttamaan eh, tulopuolta sen sijaan, että huomioidaan eh, tilanteet, jolloin apua todella tarvitaan. Ja siksi nyt olemme paremmin kohdentaneet näitä, jotta voidaan paremmin eh, huomioida ne menetykset, taloudelliset tappiot, joita kalast, joihin kalastajat ovat törmänneet. Kiitos. Thank you. Now Mr. Gambus. Ja nyt edustaja Gambus. Suur äh, kiitokset puheenjohtaja hyvin lyhyesti vielä kiitokset kaikista puheenvuorojen hienosta sanamuotoilusta. Olen samoilla linjoilla sen suhteen, että me hyväksy 5 prosentin leikkausta ja noin yleisesti ottaen kaikki se, mikä liittyy siniseen talouteen ja kestävään talouteen – on luonnollisesti hyvä yhteinen pohja äh, tulevalle äh, työlle tämä mietinnön äh, puitteissa. Kiitokset siis varjoesittelijöille ja, ja, ja muille siitä, että pystymme yhteistuumin parantamaan tätä mietintöä. Ähm, tämä merkitsee nyt sitten sitä, että me päätämme tämän lausunnon käsittelyn tässä täällä. Määräaika muutto tarkistuksella on 16. lokakuuta ja äänestys on tarkoitus pitää 19.20. Eh, marraskuuta ja kalatalousvaliokunta äänestää todennäköisesti tammikuussa tästä, siis vastuuvaliokunta. Tämä päättää asian käsittelyn. Yritämme selvittää, olisiko seuraava esittelijä tulossa vai ei. Odotamme hiukan. Well, now we can move. No niin, nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan asiaan ja käsittelemme lausunton luonnosta Euroopan sosiaalirahasto Plussasta. Esittelijänä on edustaja Bushoi ja hänellä on puheenvuoro. Yes, thank you very much and uh, sorry for... Uh Kiitos olin saanut ymmärtää, että kymmeneksi tänne olisi pitänyt tulla. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, komissio teki ehdotuksen vahvistaa osaista ulottuvuutta ja pohjalla siis ES plus rahastoasetus, jolla pyritään vahvistamaan työmarkkinaa ja sosiaalisia haasteita. 20 prosenttia kansalaisistamme ovat sosiaalisen syrjäytymisen riskin alaisia ja myöskin äm, työttömyys on kertaistunut ja nyt juuri on tärkeä hetki toimia. Tulevina vuosikymmeninä on katsottava, kuinka voimme säilyttää globaalisti kilpailukykyisyytemme ja toisaalta työllistämis, koulutus ja inkluusiokysymykset ja terveyteen liittyvät seikat ovat tässä tärkeitä. Ehdotus pyrkii yksinkertaistamaan hallinnollista taakkaa liittyen näihin rahastoihin ja työllisyysaloiterahasto, eurooppalainen tukirahasto köyhille ja innovaatiorahasto ja terveysohjelmat, ne yhdistetään nyt nämä viisi tämän uuden ehdotuksen myötä. Ja mekanismin eh, tulee olla joustava ja eh, rahoitusta pyritään yksinkertaistamaan ja helpottamaan. Ja näin helpottamaan kansalaisten elämää. Ja erillisissä ohjelmissa sitten toisaalta on annettu vähän eh, huonoakin signaalia kansalaisille. Erittäin tärkeää olisi, että terveyskysymykset olisivat jatkossakin prioriteettiasia. Ja sitten tässä lausunnossa nostan muutamia eh, huoliakin esiin, esimerkiksi Brexitin kynnyksellä. Ja todellakin tässä siis ei välttämättä ole huomioitu kansalaisten odotuksia ja viimeisimmät tutkimukset, eurobarometritutkimukset, ovat osoittaneet sen, että Euroopan unionin tulisi terveyskysymyksissä olla aktiivisempi. Ja Sassa sitten on ajateltu, että se otetaan erillisenä ohjelmana mukaan tulevassa ähm, pitkän aikavälin rahoituskehyksessä ja toivottavasti muutkin tukevat tätä lähestymistapaa. Me emme tietenkään yksin asiassa voi päätöstä tehdä, eh, sillä tässä nimenomaan eh, toimivaltuudet kuuluvat toisaalle. Ja eh, keskipitkän aikavälin arvioinnin mukaan jonkin verran tuloksiakin on saatu aikaa enkä nyt puhu liian pitkään ja vie kallisarvoista aikaa, mutta painotan kuitenkin muutamaa seikka 24 verkosto, kapasiteetin lisäys, huomioida kriisit ja toisaalta maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden tilanteen huomioiminen alkoholin käytön, huumeiden käytön ehm, kysymyksen huomion kiinnittäminen ja toisaalta sitten lääkeaineet, lääkinnällisten laitteiden käyttö ja sähköisten menettelyjen hyödyntäminen. Jäsenmaat eivät yksin voi saa aikaan eh, riittävän hyviä tuloksia silloin, kun tarkastellaan yhteisiä kysymyksiä ja rajat ylittäviä kysymyksiä. Sitten budjetti leikkaukset, vaikkakaan ne eivät ole kovin suuria, eh, kuitenkin ne ovat vähennyksiä tai vähennysehdotuksia tässä komission ehdotuksessa. Ja tämä tietysti johtuu siitä, että asioita ja prioriteetteja on järjestelty uudelleen tulevassa MFF-kehyksessä. Mutta näihin terveyshaasteisiin on vaikea vastata, jos budjettia leikataan. Ja haasteet ilman muuta lisääntyvät tulevina vuosina. Ja tärkeää olisikin näin ollen kiinnittää huomiota tähän asiaan ja erityisesti antibioottiresistenssiin, joka on asia, johon on puututtava eurooppalaisittain. Ja sitten se, miten sairaudet siirtyvät ja tulevat eh, monenlaiset terveysuhat, niihin tulee vielä kiinnittää riittävää huomiota. On erittäin tärkeää, että potilaiden epätasa-arvoista tilannetta korjataan. Ja 3, 12 ja 70 ovat niitä tarkistuksia, joita olen näihin seikkoihin liittyen tehnyt. 480 miljoonaa euroa nyky eh, tulee, esitän 13 eh, ja 15 kohdissa tähän myöskin muutoksia. Ja seuraavia operatiivisia muutoksia, eh, mitä tulee julkisiin operaatioihin, tulee katsoa, mitä vaikutuksia niillä on. Ja varsinkin varhainen diagnosointi on tärkeä kysymys terveydelliset haasteet WHOn mukaan muodostavat noin 40 prosenttisesti eh, näitä terveysongelmia. Ja erittäin tärkeä on myöskin eh, henkisen terveyden tila ja mielenterveydelliset kysymykset. Ja jos näihin ei kiinnitä huomiota, riski sairastua kasvaa. 29a uutena artiklana on hyvä ja tällaista johtoryhmää tarvitaan, joka tarkastelee kehitystä ja sitä on sitten koordinoitava olemassa olevan välineen kanssa. Jos halutaan päästä mahdollisimman tehokkaaseen menettelyyn unionissa kansainvälisesti tarkastellen, on tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä WHO, OECD ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tähän liittyy tarkistus 21. Tietysti osallistumisen esteitä joidenkin jäsenmaiden osalta tulee purkaa niin paljon kuin vain mahdollista, sillä kaikki jäsenmaat eivät ole välttämättä kovinkaan myönteisiä eh, sen suhteen, että koordinaatiokysymykset hoidettaisiin eurooppalaisittain. Ja nykyohjelman tulisi olla vahvempi seuraavalla kaudella ja tätä on komissiokin painottanut. Ja kiitos teille mielenkiinnostanne ja jään nyt ilolla odottamaan varjoesittelyiden ja muidenkin kommentteja. Ja vielä kerran pahoittelut siitä, että tulin vähän myöhässä, mutta olin kuvitellut, että kymmeneltä ryhdymme tarkastelemaan tätä aihetta. No, sellaista tapahtuu. Herra Palma on edustaja Kadenbachin tilalla SED-ryhmän varjoistelijana. Olkaa hyvä. Kiitos kovasti edustaja on kovasti pahoillaan siitä, ettei tämä aamuna pääse tulemaan. Hän, hän on akrivaliokunnan varjostelijan kokouksessa puheenjohtajana ja minulla on avainkommentit häneltä. Hän haluaisi, että valiokunta tietäisi, että hän tukee kovasti eh, esityksiä, jotka liittyvät siihen, että tämän eh, terrorismilla tulisi kuulua osaksi ESR ja se pitäisi ottaa pois ESR plussasta. Tämä terveysohjelmaa. Se pitäisi luoda omana ohjelmanaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Me olemme kirjoittaneet tästä asiasta myöskin valiokunnan puheenjohtajalle osana budjettiprosessia. Kaiden pahnut myös siihen, että tässä pitää, on sitä mieltä, että on hyvä, että Estiläkin on sitä mieltä, että ei ole hyväksyttävää, että rahoitusta vähennetään. On katsottava myöskin, myöskin mikrobin resistenssin torjuntaan liittyvää toimintaa ja on saatava asianmukainen rahoitus, jotta voidaan varmistaa kunnianhimoinen EUn terveyspolitiikkaohjelma, joka rohkaisee täydentäviin toimiin jäsenvaltioiden tasolla. Edustaja Kadenbach tästä syystä haluaisi pyytää puheenjohtajan jälleen kerran ottamaan asian esille puheenjohtajakokouksessa. Se oli jo esityslistalla, mutta siirrettiin viime hetkellä pois esityslistalta. Kiitos siitä, että kuuntelitte. Thank you, Mr. Palmer. Kiitos, herra Palmer. Ja nyt edustaja Jäätteenmäki. Thanks, sir. Varmasti tiedättekin, että en pidä hyvänä sitä, että EU pistää nokkansa sellaisiin asioihin, jotka eivät sille kuulu. Mutta kun terveyskysymyksestä puhutaan, yhteistyöstä saadaan huomattavaa lisäarvoa. Näin ennaltaehkäisy, tehokkaampi toiminta mahdollistuu terveyskysymyksissä ja näin voidaan puuttua paremmin rajat ylittäviin uhkiin. Ja myöskin sairauksen leviämisen väestö ikääntyy Euroopassa. Se tuo haasteita, mutta myöskin mahdollisuuksia tarkastella uudelleen sitä, miten kansalliset terveydenhuoltojärjestelyt hoidetaan, minkä laisia niiden tulisi olla, jos halutaan, että ne ovat tehokkaammin toimivia. Kotimaassani Suomessa on menty varsin kunnianhimoisiin ponnisteluihin, mitä tulee IHELT-kysymykseen e, ja siihen, että mahdollistetaan tietyn tyyppiset asiakastietokannat. Tietysti digitalisaatio muuttaa e, paljon ja tämä pätee myöskin terveydenhuoltoon. Terveysalan ohjelmat ovat hyvä väline pyrkiä vaihtaa keskenään parhaita käytänteitä. ehdotus on todellakin eh, hyvin eh, eh, huomioinut synergia-aspektit ja sen mahdolliset mukanaan tuomat hyödyt. Ja sanana tämä on tietysti ihan ok ja sitä usein hyödynnetään, mutta toivottavasti myös tuloksia saadaan aikaan, sillä synergiasta – hyötyvät ihmiset ja tällä todellakin voidaan vaikuttaa ihmisten elämään kaikkialla. Mitä tulee tausta-asiakirjoihin budjetin osalta, niin ne tekevät selvästi sen, että e, monien muidenkin välineiden kautta tulee kiinnittää huomiota terveyskysymyksiin. Esimerkiksi Invest EU, alueellinen e, kehitysrahasto ja sitten e, horisonttiohjelma, mutta olisi hyvä, jos komissio voisi olla hieman täsmällisempi sen suhteen, miten terveyskysymykset on eh, nyt ajateltu huomioida näissä eri välineissä. Ja haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä ja jäädään nyt sitten odottelemaan, mihin tämä keskustelu päätyy. Kiitos. Ja nyt edustaja Konechna. Děkuji paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Kiitokset puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Harvoin äh, olen äh, samoilla linjoilla EPPn äh, kollegan kanssa, mutta tässä yhteydessä täytyy todeta, että minulla ei ole minkäänlaisia varauksia suhteessa hänen äh, tekemänsä lausuntoon. Se, että Euroopan unionin pitäisi olla entistä aktiivisempi terveyssaralla, on äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin tämänhetkisten monivuotisten rahoituskehysten äh, puitteissa ollaan menossa aivan toiseen suuntaan. Terveysohjelman on otettava jatkossa Euroopan sosiaalirahasto plussan osaksi. Me tarvitsemme lisää synergiaa äh, sosiaalisen ja terveyssektorin välille. Tämä on mielestäni hyvinkin myönteinen näkemys asiasta, joskin se pitää sisällä myöskin jonkun verran huolenaiheita. On nimittäin saattu kuulla, että mahdollisesti tulevan vaalikauden aikana terveydestä vastaavan komissaarin virka ei enää olisi olemassa että koko terveys- ja pääosasta poistettaisiin. Tällaisia huhuja on kuultu. Kuitenkin tarvittaisiin entistä enemmän läsnäoloa Euroopan unionin taholta nimenomaan terveyssektorilla. sektorilla Tällaiset ehdotukset ja huhut eivät siis ole millään tavoin ymmärrettäviä kansalaisten piirissä. On tehtävä entistä enemmän ja saatava enemmän keinoja käyttöön. Usein puhutaan pelkästään fyysisestä terveydestä, mutta myöskin psyykkinen terveys on äärimmäisen tärkeä. Se on osa terveyttä. Millä tavoin me voimme toimia, jotta tilanne saataisiin ratkaistuksi, koska tämänhetkiset keinot eivät ole riittäviä budjetti on vastaus kysymykseen. Päinvastoin, kun nyt ollaan tekemässä, on lisättävä terveyssektorin rahoitusta ja tämä pitäisi ottaa huomioon tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Tämä pitäisi olla ainakin vähintään samalla linjalla kuin tällä hetkellä ollaan, jolle sitten enemmän. Se on aivan vähimmäisä vaatimus, joskaan tämänhetkinen tilanne ei ole tyydyttävä. Meidän on niin ikään otettava päätöksentekoon mukaan entistä enemmän potilasjärjestöjen edustajia. Mielestäni se olisi hyvä uutuus. Mutta summa summarum, lausunto on hyvä ja odotan elämästä yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Nyt edustaja Grostet. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, pahoittelen viivettä, olin toisessa kokouksessa. No, olen kuitenkin tyytyväinen, että pääsin tänne äh, paikalle ajoissa saadakseni käyttää puheenvuoroa ja varsinkin tukea kollegan työtä. Se on varsin huomattavaa. Hän ei, ei millään tavoin vältellyt vaikeita aiheita, päinvastoin hän on hyvin rohkea. Euroopan komission ehdotukset siitä, että terveyskysymykset sisällytettäisiin Euroopan sosiaalirahasto plussaan, se on todellinen ongelma. Se, että terveyskysymykset otettaisiin laajempaan kokonaisuuteen mukaan, ei ole hyväksyttävää ja sen näkyvyys sitä paitsi vähenisi. Kaikki tutkimukset todistavat sitä, että terveyskysymykset huolestuttavat kaikkein eniten Euroopan kansalaisia. Ja nyt jos ajatellaan Euroopan unionin lisäarvoa, niin nimenomaan tätä asiaa pitäisi pitää esille, jos ajatellaan vaikkapa tulevia vaaleja. Euroopan pitää tehdä paljon enemmän kuin ennen. Eurooppalainen terveysohjelma, siltä edellytetään paljon enemmän kuin mitä tämänhetkisten viitekehysten puitteissa voi tehdä. Itse tunnen terveyskysymyksiä, koska olen puhunut kansalaisten kanssa. Ja jos Euroopan komissio aikoo nyt jollakin tavalla liuentaa terveyskysymykset esimerkiksi nuorisotyöllisyyteen, työttömyyteen tai, tai maahanmuuttokysymyksiin. Millä tavoin nämä nyt liittyvät yhteen? Ei tämä terveyskysymys on otettava budjetti kysymyksissä aivan etunenänä. Se että rahoitusta vähennetään, se on täysin käsittämätöntä. Siis terveyskysymyksiin hän kuluu entistä enemmän rahaa. PKT-tasolla valitettavasti ei päästä riittävän korkealle tasolle. Samaten myöskin terapiakysymykset, tutkimuskysymykset ja myöskin potilas potilaiden tukeminen ja niin poispäin. Nämä kaikki he edellyttävät enemmän toimia. Sama koskee myöskin terveysviranomaisten ja henkilökunnan koulutusta, kuten myöskin lääkkeiden kehitystä ja, ja kaikkia tutkimuksia, analyysejä ja niin poispäin. Eli näille kaikille kysymyksille on annettava oma paikkansa terveyspolitiikan keskiönä. On selvää, että meidän on päästä tästä äh, eteenpäin. Euroopan komission ehdotus on täysin mahdoton hyväksyä. Joka kerta, äh, kun vaalikausi äh, on päättymäisillä, ajatellaan tulevaisuutta. Joka Jumalan kerta halutaan jättää terveyskysymykset aivan sivuasemaan. Minä toivon, että että Euroopan komissio olisi riittävän vahva, niin kuin eh, ehdot, esittelijämmekin ehdottaa, että se ei missään tapauksessa antaisi terveyskysymystä hävitä eurooppalaiselta agendalta. Ähm, Kiitos. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei ole puheenvuoropyyntöjä komissiosta, eh, Rova Grisard. or not? Hmm? Je préfère passer la parole à mon collègue de la, de la DG Santé qui est plus au fait. Äh, antaisin äh, puheenvuoron mieluummin äh, terveyspääosaston edustajalle. Yes, good morning. Hyvää huomenta. Stefan Srekko nimeni ja edustan siis Sante pääosastoa. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle lausunnoista ja seurasimme keskustelua tarkalla korvalla. Ja todellakin toteaa esiin, että tässä ehdotuksessa jossa nyt terveys on mukana, on keskitytty niihin elementteihin, jotka ovat lisäarvoa aikaisemmin tuoneet. Ne on kaikki huomioitu ja luetteloitu myöskin, tai tulivat esiin myöskin näissä käytetyissä puheenvuoroissa jo. Synergia on tärkeä asia. Ja se, että aikaisempi terveysohjelma otettiin nyt ESR Plusan mukaan e, tehtiin siksi, että haluttiin saada selkeämpi yhteys sosiaalikysymyksiin, sillä e, sosiaalistaloudelliset seikat vaikuttavat todella vahvasti terveyteen. Ja ESR Plussahan nimenomaan keskittyy näihin. Nykyinen hallintorakenne ja aikaisempi ESR eh, todella panosti paljon terveyteen sen yhteisestä budjetoinnista terveyteen oli panostettu enemmän kuin itse terveysohjelman kautta. Ja uskomme, että synergia mahdollistuu, jos paremmin yhteensovitetaan suorat tuet, jotka saadaan ESRn terveysosion kautta ja sitten taas ne, jotka saadaan täältä sosiaalista rahastosta tulevaisuudessa. Meillä on jo esimerkkejäkin, käytännön esimerkkejä tästä ja uskon, että tulevaisuudessa niitä saadaan lisää, kun nyt tämä kaksi ohjelmaa yhdistetään. Tämä varmasti riittää. Olemme kirjanneet muistiin mutkin täällä esitetyt huomiot budjetista vielä budjetti liittyen terveysosioon ja näihin muihinkin monivuotisen rahoituskehyksen osioihin. Eh, totta kai näitä on yhdessä tarkasteltava, kun määritellään kokonaisrahoituskehys, eli en voi tähän valitettavasti mitään, lis- eh, mitään lähempää sanoa tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos nyt edustaja Bussoi. Kiitos aivan lyhyesti. Haluan kiittää kollegoja kaunista sanoista, mitä tulee esitykseen. haluan myös kiittää siitä, että tuetaan ajatusta siitä, että olisi erillinen ohjelma ja että budjettia korotettaisiin. Herra Palme edustaja Kanevahin puolesta totesi, että tämän asioista pitäisi tehdä päätös puheenjohtajakokouksessa kokouksessa Katsotaan sitten, miten pitkälti sananvakuutettuja poliittisen johtajat ja muut parlamentin johtajat tukemaan meidän kantaamme. Haluan kiittää edustaja Jäätteenmäkeä myös siitä, että hän tukee ajatusta siitä, että budjettia lisättäisiin, kasvatettaisiin ainakin nykyisien tasolle ja, ja, ja tärkeää, että mainitsitte myöskin digitaalisen terveys, terveyden merkityksen, joka tietysti lisää terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta niiden toiminnassa. Haluan kiittää edustaja Konetsnaa myös esitetystä tuesta. Ja haluaisin todeta, että minä kovasti toivon, että että huhut siitä, että seuraavalla kaudella ei olisi enää komission jäsen, joka vastaisi terveyskysymyksiä eikä olisi enää terveysasioiden pääosastolla, ovat pelkkiä huhuja, koska kukaan ei voi uskoa, että tämä olisi Euroopan unionin tuleva linja terveyskysymyksissä, koska selkeästi on todettu, että terveys on erittäin tärkeä asia Euroopan kansalaisille – Totta kai alueellisilla ja paikallisilla kansallisilla hallituksilla on omat tavoitteensa, mutta odotus on, että Euroopan unionin toimielimet tekisivät enemmän. Haluaisin nyt kiittää edustaja Krostettia tuestan. Olen täysin samalla linjalla kanssanne, olen samaa mieltä. Te eh, lisäsitte muutamia haasteita vielä eh, minun esittämäni eh, ajatuksiin jatkoa ajatellen Tämä on täysin totta. On erittäin huono poliittinen signaali, jos terveysohjelmaa ei säilytetä omana ohjelmanaan, varsinkin kansalaisten taholta asiaa tarkastellen. Tämä on siis ensimmäinen etappi. On selvää, että terveyskysymykset eivät sinänsä häviä äh, asialistalta, äh, mutta jos me hyväksymme tämä äh, jatkoa ajatellen, voi joutua tilanteeseen, jossa terveyspolitiikka ei enää ole olemassa omana osana. Vielä kerran kiitokset kaikille. Kiitokset myöskin siitä, että pidetään siellä esillä, asioita me esillä myöskin puhemies äh, kokouksessa. Kiitokset. Kiitos. Mielenkiintoisesta mietinnöstä, josta me äänestämme todennäköisesti 12. marraskuuta Strasburgissa. tarkistuksille on 17. lokakuuta ja työllisyysvaliokunta, joka on vastuvaliokunta, käsittelee 26. marraskuuta sitä. Nyt siirrymme aiempaan kohtaan neljä, joka on ajatusten vaihto keskustelun komission kanssa suunnittelusta valaistustuotteita koskevista toimenpiteistä ekosuunnittelu- ja energiamerkintälainsäädännön yhteydessä. Aluksi antaisin puheenvuoron komissiolle. Herra Hudson saa puheenvuoron enintään kymmeneksi minuutiksi. And good morning. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Muutama yleishuomio ensin. Eli nyt täydellä höykillä menemme eteenpäin, mitä tulee yli kymmenen toimeen liittyen näihin merkintöihin. Ja tämä paketti, jos vain mahdollista, on tarkoitus saada hyväksyttyä ja että se saataisiin vielä ennen maaliskuun puolen välin aikaa tänne, jotta parlamentti voi sen hyväksyä. Tässä ehdotus mitä tulee valaistutuotteisiin on yksi näistä. Kyseessä ei tässä vaiheessa ole kuitenkaan komission ehdotusta, koska kollegio vielä tulee tehdä päätös. Kuitenkin eh, komission sisäinen konsultaatio on saatu päätökseen. Nyt ollaan feedback-mekanismivaiheessa ja sitten käännymme mm, veteon puoleen ja joulu-tammikuussa sitten äänestetään komiteassa. Valaistus on ollut tärkeänä eh, esillä töissämme jo pitkään. Ja valaistusasetushan on hyväksytty ja sen myötä on energiankulutusta saatu alennettua noin 80 prosenttia. 22,5 prosenttinen tavoite vuoteen 2030 mennessä on erittäin tärkeä tavoite ja nyt on todella ponnisteltava, jotta saadaan vielä puolitettua se, mitä vielä on jäljellä tulevan vuosikymmenen aikana ja on päästävä siis tällaisten valaisimien käyttöön. Oli mielenkiintoista kuulla, eh, eh, mitä valiokunnan jäsenet täällä ovat esiin tuoneet, mutta nostan esiin vielä muutaman seikan, joista sidosryhmien kanssa on jo keskusteltu. Poikkeus eh, teattereiden käyttämissä, valaisimissa. Tämä on ollut jonkinlainen aukko tähän asti ja tuonut markkinoille normaaliinkin käyttöön valaisimia, vaikka on sanottu, että ne on tuotu vain teatterikäyttöön, eh, ja tätä on ollut vaikea valvoa. Eh, tietysti tähän liittyy huolia, ja on totta, että teatteri tarvitsevat erityyppisiä valaisimia kuin mitä kotioloissa käytetään. Ja nykyluonnoksessa on nyt pyritty huomioimaan nämä eh, huolet. 80 prosenttia ehdotuksessa jättäisi poikkeuksen piiriin 80 prosenttia teatterin käyttämistä valaisimissa, koska tässä halutaan huomioida niiden tekniset erityispiirteet, jotka voidaan määritellä. Näin saataisiin aukko suljettua ja 20 prosenttia, mitä on käytössä vähemmän. Ja ne ovat sitten eh, myöskin niitä, jotka saattavat aiheuttaa enemmän väärinkäytöksiä. Tämä siis teattereista. Ja sitten niin sanotut T8 eli fluoresoivat eh, putkimalliset lamput, joita varsinkin käytetään toimistoissa ja virastoissa. Ei tietysti pelkästään äm, ehm, toimistoissa. Niissä on paristot ja jos niistä luovuttaisiin säästöt olisivat suuret, vastaisivat eh, Maltan suuruisen maan eh, vuotuista eh, kulutusta, eli ei ihan pienestä määrästä ole kyse. Tämä luonnos, joka nyt on esitetty, pyrkii siihen, että näistä luovuttaisiin, mutta joissain tapauksessa LED-vaihtoehtoja ei ole olemassa ja ne eivät ole mahdollisia, ja nykyteksti näin mahdollistaa poikkeukset näissä tapauksissa. Ja kolmas seikka, josta on paljonkin keskusteltu ja keskusteltiin jo aikaisemmin astuksen yhteydessä, valoherkät ihmiset. Tämä on ihan perusteltu huoli. Eli miten FL-valot vaikuttavat valoherkkiin ihmisiin. Mutta tähän on liittynyt myöskin aukko ja sitä on nyt pyritty sitten huomioimaan. Ja tässä sitten kohdennettuja poikkeuksia esitetään, jotta nimenomaan huomioidaan paremmin valoherkkien ihmisten tilanne ja sitten katsotaan, että mm, tämmöinen aukko ei enää jatkossa olisi olemassa. Ja jos teillä on kommentteja mielellään, eh, mielellään voitte esittää, ja jos sitten on kysymyksiä, niin keskustelun loppupuolella voin pyrkiä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. No niin, nyt kollegat. Aluksi edustaja Liise. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission esityksestä. Minä olen edelleenkin sitä mieltä, että ekosuunnittelu direktiivi on hyvin tehokas väline sähkön ja muun energian säästämiseksi. Komission varapuheenjohtaja Katainen laski kerran, että koko ekosuunnittelu direktiivi viime vuoteen mennessä oli saanut aikaan niin paljon energiasäästöä kuin Italia vuosittain kuluttaa energiaa. Ja tämä on äh, todella periaatteellisesti erittäin hyvä otettaessa käyttöön hehkulampujen kielto oli äh, hyvin vaikea ilmoittaa sitä, miksi tämän tehtiin ja mitä vaihtoehtoja on. Ja ennen kuin seuraavia askelia komissio päättää, ja meidän täytyy sitten myöskin päättää niistä omassa me voidaanko ne hyväksyä, että me käymme keskustelua asiasta ensin. Haluankin kiittää kovasti siitä, että asia on esityslistalla. Minulla olisi kysymys, joka koskee näitä T8-valaisimia. Mikä on perustelu sille, että nyt tässä vaiheessa ehdotetaan tätä? Minua kuitenkin kiinnostaa vielä enemmän, ja jos olen oikein ymmärtänyt, täällä on ympäristöpääosaston edustaja erään toisen lainsäädännön perusteella on mietitty sitä, että enemmän näitä valaisuun, valaisimia otettaisiin kieltojen kohteeksi, ennen kaikkea kaikki sellaiset, jotka sisältävät elohopeaa. Ehkä tähän on syitä, mutta tämä tietysti teki, aiheuttaisi rajoituksia kuluttajille siinä, mitä, miten paljon on valinnanvaraa. Ja asiasta on syytä, asia on syytä pohtia hyvin tarkkaan ennen kuin siitä tehdään päätöksiä. Mitä tulee hehkulampujen kieltoon, ennen sitä komissio itse <clears throat> teki selvityksiä, joiden mukaan elohopea näissä energiansäästölampuissa on äh, jotakin, mikä voi näyttää huomiota, koska eh, elohopeaongelmat tulee voimaloissa, joissa käytetään ruskohiilta, joten jos me käytämme tehokkaammin energiasäästölampoja, me säästämme silloin ympäristöä, ja jos kaikki nämä energiasäästölampoja päätyvät ympäristöön, mikä ei suinkaan mitään tapahdu, koska meillä on tehokkaita kierrätysjärjestelmiä, silloin viime kädessä ympäristön kannalta olisi parempi käyttää energiasäästölampoja ja hehkulampuja, tilanne on nyt muuttunut, hehkulampuja enää ole, ja halogeenivalaisimetkin poistuvat pikkuhiljaa markkinoilta. Tämä argumentti on kuitenkin edelleen tärkeä, ja haluaisin pyytää komissiolta kommenttia tähän. Minun pääkysymykseni on se, että nämä asiat yhdistettäisiin, että kuluttajat ja teollisuus, niitä ei kiinnosta se, onko nyt ympäristön vai energia-asioiden pääosasto tekemässä jotakin, vaan heitä kiinnostaa se, miten kielot heihin vaikuttavat. Siksi olisi hyvä keskustella näistä päätöksistä ja tiedottaa niistä niin, ettei puolen vuoden välein eri pääosastoilta tulisi esitystä jossakin kielosta. Ja on tärkeää, että asiasta keskustellaan yhdessä. Ja jos mitä toivon ja mitä oletan, on totta, että tämä suurempi kielto, jota ympäristöpääosat suunnittelee, jos sitä vielä tehty päätöstä, niin sitä olisi ehkä hiukan vielä lykättävä parilla vuodella, koska uskon, että markkinat itse tulevat organisoimaan tämän, koska tällainen muutos tulee tapahtumaan itsestään, mutta tässä minua kiinnostaisi pääosastojen arvioasiasta. Sitten se tällainen vaihdettavuus. Viime vuonna sisämarkkinavaliokunta mietinnössä yleisesti vaati, että valaistuksessa pitäisi olla vaihdettavia valaistun lähteitä. Eli jos kaupasta lampun ja se vuosin, vuoden tilanne se, että LED menee rikki, millä on tärkeää, että en joutu heittämään pois koko tätä valaisinta, vaan voin ostaa, vai voin vaihtaa sen valolähteen tässä valaisimessa. Ja tämä olisi tärkeää, että tällainen vaihdettavuus olisi mahdollista. Ja tässähän komissio, mikäli olen oikein kuullut, on suunnitellut jotakin, mutta ennen kaikkea parantaakseen markkinavalvontaa – ja meitä kiinnostaisi enemmän asia kuluttajan kannalta. Tällä on tietysti etuja kuluttajalle, jos on tällainen mahdollisuus vaihtaa valolähdettä. Ja tästä syystä olisin iloinen, jos saisin kuulla, miten komissio, jos komissio katsoisi asiaa kuluttajan kannalta, tiedän, että tämä ei ole aina mahdollista, on tiettyjä suunnitteluratkaisuja, jotka vetävät tämän mahdolliseksi, on tiettyjä teknisiä sovelluksia, joissa tämä ei ole mahdollista. Tästä olisi syytä keskustella, mutta periaatteena tämä vaihdettavuus sen käyttöön ottaminen olisi kuluttajien kannalta ja pelkästään markkinavalvonnan kannalta asia, joka on tärkeä. Ja se on se mielipide, jonka parlamentti viime vuonna otti omakseen. Ja siksi pyytäisinkin, että komissio vielä tarkastelisi asiaa kuluttajan kannalta ja myöskin voisi selittää, mitä nyt jo on esillä esityksessä, joka vielä oli virallinen, mikäli on oikein ymmärtänyt, mutta joka on keskustelun kohteena. Sydämelliset kiitokset. Thank you. Kiitos. Edustaja Palme. Thank you. Uh... Kiitos. Teatteri, valaisimet. Useat järjestöt ovat olleet minun yhteydessä omassa vaalipiirissäni tähän liittyen. Pienet järjestöt ja pienet teatterit esimerkiksi Nottinghamin vapaaehtoispohjainen teatteri, joka pohjautuu varainkeruuseen eh, ja myöskin tällaiset pienet konserttipaikat, eh, komediaklubit ja vastaavat, tämän tyyppiset esiintymispaikat. On hyvä, että nyt on tunnustettu näiden eh, huolenaiheet ja että komissio on tämän todellakin nyt huomioinut. Ja tulemme tarkastelemaan sitten ehdotusta, eh, kunhan siihen päästään sen jälkeen, kun sidosryhmiä on kuultu ja tämä feedback-mekanismi saatu hoidettua. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että eh, nämä huolet on nyt otettu vakavasti, vaikka muutama seikka tässä vielä on, joihin toivoisin hieman lisäselvennystä. Todettiin, että 80 prosenttia nykyisin käytössä olevista teatterivalaisimista ovat sellaisia, että poikkeus niiden osalta saadaan. Olisiko se jatkuva poikkeus vai onko komissio ajatellut mahdollisesti tarkastaa tilanteen jossain vaiheessa? sillä järjestöt ja paikat, jotka näitä käyttävät, haluaisivat ilman muuta suunnitelmia tehdessään tietää, onko kyseessä kolmen, viiden, kymmenen vuoden vai kuinka pitkästä poikkeusmenettelystä on kyse. Ja sitten 20 prosenttia, e, joita ei tulisi korvata. Eli nämä e, hieman erityisemmät, vähemmän käytössä olevat valaisimet Nämä todennäköisesti ovat myös kalliimpia ja kalliimpia korvata muilla. Ja näin syntyisi epäsuhtainen vaikutus tällaisille pienille teattereille verrattuna suurempiin teattereihin ja esiintymispaikkoihin. Eli kun olette yhteydessä sektorin sidosryhmiin, one size fits all. En tiedä, toimisiko se tässä yhteydessä, koska eh, jos verrataan toisiinsa pieniä esiintymispaikkoja eh, ja sitten eh, suuria teattereita, niin tilanne on todellakin ero, jos esimerkiksi katsojia on tuhansia ja liput ostetaan kalliiseen hintaan, niin onhan kapasiteetti ihan eri kuin sellaisella pienellä teatterilla, johon muutama kymmenkunta lippua myydään. Eli tällaiset erityiskallit, erityisvalaisimet todellakin saattavat johtaa suhteettomiin kustannuksiin, vaikka puhuttaisiinkin vain 20 prosentin kokonaisosuudesta. En tiedä, onko komissio kiinnittänyt tähän huomiota. Olisiko mahdollista eh, todella täytäntöönpanossa jollain tavalla tämä huomioida? Eli olisiko mahdollista eri kokoisia esiintymispaikkoja kohdella hieman eri tavoin, eli huomioitaisiin myöskin nämä kustannusvaikutukset ja mahdollisuus näiden teattereiden sitten kantaa nämä syntyvät kustannukset. Okay. Uh, Nu er det ikke min fil, men jeg er her for... Puheenjohtaja on totta, että äh, kysymyksessä äh, on äärimmäisen tärkeä ala. Itse asiassa äh, direktiivi ja sen mukana tuomat muutokset on ollut valtava menestys. Totta on, että monet sanovat meidän puuttuvan liian moni kysymyksiin, mutta ei se välttämättä ole totta. Monet ovat iloisia siitä, etteivät joudu enää käyttämään noita vanha-aikaisia lampuja ja lukemaan loputtomia selvityksiä asiasta. No nyt asia. Nyt usein Strasbourgissa, kun puhutaan valaistuksesta, olen huomannut, että usein käytössä on kuitenkin vielä hyvinkin vanhoja valaistusratkaisuja, vaikkapa hehkulampuja. Tämän suhteen pitäisi tehdä jotakin. Jotkut toteavat, että jos ehkulamput poistetaan, valastusongelmia syntyy. Ei, ei, en usko tähän. Ja sitten äh, äsken puhuttiin teattereista. Jokainen tietää, että äh, kaikilla saroilla äh, harjoitetaan loppausta. Sama koskee myöskin teattereita. Ja, ja olisi hyvä, että ei pelkästään suuret teatterit, vaan myöskin pienet teatterit olisivat mukana tässä yhteistyöpiirissä, koska sillä tavoin on mahdollista toteuttaa edistystä. Niin kuin komissio äsken totesi, tämä on ollut tapa välttää uudistuksia monille teattereille. Ja tämä on ainoastaan esimerkki laajemmasta ilmiöstä. Emme voi jatkaa sillä tavoin, että keksitään ratkaisuja ja selityksiä, tekosyitä ja, ja pidetään kiinni vanhoista valastusratkaisuista, vaikkapa nyt sitten pienissä teattereissa. Meidän on puututtava asia. Tämä ehdotus on varsin tervetullut ja on varsin hyvä, että Tämä on samalla linjalla laajempaa kokonaisuutta säätelevän direktiivin kanssa. Ajatukset ovat siis sinänsä hyviä, mutta niitä on tarkasteltava myöskin loppukuluttajan näkökulmasta, ei pelkästään teknisesti. Ja on myöskin varmistettava se, että mitään kiertoratkaisuja ei ole mahdollista käyttää. Tietenkin myöskin tiedottaminen ja, ja nimenomaan kuluttajien mukaan ottaminen on äärimmäisen tärkeää. Jos ajattelemme itse laitteita, niiden on tietysti myöskin toimittava käytännössä. Mutta niin kuin sanottu, olen tyytyväinen tähän ratkaisuehdotukseen. Okei, okay, thank you. Kiitos. Haluanko joku vielä käyttää puheenvuoron tästä aiheesta? Jos ei, herra Hudson. Thank you again, Chair. Kiitos jälleen kerran puheenjohtaja ja kiitokset kollegoille, jotka ilmaisivat tukensa ohjelmalle. Kokonaisuudessaan olemme täysin yhtä mieltä siitä, että puolet energiansäästöstä, joka saadaan tällä vuosikymmenellä, tulee energiamerkinnöistä ja ekosuunnittelusta, vaikka nämä yksittäiset asiat voivat kuulostaa pieneltä Tätä kuitenkin tapahtuu meidän kaikissa taloissamme ja kaikissa tehtävissä meidän säästöä. Tapahtuu paljon, sanoisin vielä siihen, että Liise on aivan oikeassa, kun puhuu Tiedottamista Tiedottamisella parempaa etenkin, kun me muutamme etikettejä, joka oli osa lainsäädäntöä, jota hyväksyttiin viime vuonna. Me tulemme silloin siihen, että harjoitamme yhteistyötä teollisuuden jäsenvaltioiden kanssa selittääksemme kuluttajille, miten käyttää näitä eri merkintöjä, mitä ne merkitsevät. Ajattelen ennen kaikkea tällaisia hyvin merkittäviä tuotteita, jotka ovat etusijalla. Mitä herra Liise vielä sanoi siihen, että olen iloinen siitä, että paikalla on ympäristöasioiden pääosaston esittelijä edustaja paikalla. Me tehnyt hyvää yhteistyötä tässä ennen kaikkea ajatellen rinnakkaisia esityksiä, jotka liittyvät miksi astianpesukoneisiin ja pesukoneisiin, joissa ympäristö pääosasto on ollut johtavan, johtavassa ja myöskin käsitelleet koko pakettia yhdessä. Ja mitä tulee sitten tähän kysymyksiä, joka liittyy lampuihin. Ei ole niin, että komissio olisi päättänyt tehdä jonkinlaista kiellosta, jonkin yleisen päätöksen käynnissä on asianmukaisen lainsäädäntön uudelleen tarkastelu ja vaarallisten aineiden osalta. Ja tämä tarkastelu oli johtanut mihinkään tulokseen vielä. Ja otamme huomioon kommentit, jotka teitte tästä asiasta. Varmastikin tullaan käymään lisäkeskustelua ja tulee mahdollisuuksia keskustella ennen kuin tällaisia kieltoja tulee lainsäädäntöön. Tämä T8 valaisimet näiden osalta muutoslainsäädännössä on se, että on olemassa vaihtoehtoja LED-muodossa ja toisaalta siksi, että on olemassa selkeä energiansäästöä. Ja tämä on siis tällainen klassinen lähestymistapa asiaan. Tällainen oheistuotehyöty tulee olemaan se, että näitä laitteita käytetään kenties vähemmän, mutta kenties energiakysymys on sekä tässä on etualalla. Lisi on oikeassa, mitä puhuttiin näistä säästöistä, jotka siirtyvät siihen, miten mahdollisesti elohopeaa levitetään, nähtiin näistä energiasäästölampuista, mutta uudella lainsäädännöllä voidaan saada aikaan se, että mennään pitemmälle, voidaan siirtymään kohti parempaa teknologiaa, LED, jossa ei ole tätä vaaraa vaihdettavat valon lähteet. Valitettavasti emme mene yhtä pitkälle tässä tekstissä äh, kuin mitä herra Liisa pyysi eh, tai kuten pyydettiin parlamentin mietinnössä. Me pidämme kiinni siitä, että markkinoiden valvonta viranomaisen pitäisi voida todella testata niitä lampuja, joita on markkinoilla ja katsoa, että ne täyttävät vaatimukset – mutta tämä voi tapahtua kahdella eri tavalla tekstissä, joka on esillä joko poistamalla tämän valolähteen tai, tai tekemällä sen, että tämä laite, joka sisältää valolähteen itse on, tämä valolähde on kestävä. Teollisuus on korostanut sitä, että että syntyy suuria kustannuksia siinä, että saadaan nämä kokonaan pois markkinoilta, nämä integroidut tuotteet – ja tämä on myöskin sellainen alue, jossa on eurooppalaista lisäarvoa, koska LED valaisimien valehteiden tuote on siirtynyt paljon Euroopasta ulkopuolelle se, mitä eurooppalaiset suunnittelijat tekevät, joka liittyy siihen, miten lisää joustavuutta saan LEDstä, on ala, jolla me olemme taloudellisesti voimakkaita, joten on hyvä säilyttää ajatus siitä, että säilyisi joka tapauksessa tämä vaihdettavuus herra Palmer ja herra Rova Auken, mitä tulee pieniin äh, teattereihin ja niiden valaistukseen. Ensinnäkin kysymys ajanjaksosta. Ei ole mitään määräaikaa näille poikkeuksille, joita esitetään. Ne ovat äh, siitä, että on omasta tietystä teknisistä määritelmistä. Tässä ei ole mitään porsareikää. Niin kuin kun teatterin täytyy voi voida käyttää tällaisia valais- valolähteitä, niin säilyvät markkinoilla. Uudet lauseketjot äh, ovat tekstissä ovat tällä se, että viisi vuotta voimaa tulosta, mutta ei ole tarkoitus tulla katsomaan näitä mitään uusia tarkasteluja uusia tarkasteluja vetäjätravalaistuksen osalta. Olen puhunut aika löysästi 20 prosenttia lamputyypeistä eikä 20 prosenttia lampuista. Huomattavasti vähemmän siis itse lampuista, joita teattereissa on. Ja meidän tietojen mukaan nämä eivät ole niitä jota käytettäisiin pienemmissä teattereissa. Kysymys on erityisistä lamputyypeistä, joita todennäköisemmin löytyy tällaisista teattereista, joissa pää, laulu ja tanssi ovat päätoimintaa. Ja mainitsin aiemmin, että on tällainen palautusmekanismi, palautusmekanismi eli neljä viikkoa, se neljä viikkoa on esimerkiksi juuri nyt, on jopa tässä myöhässä vaiheessa kaikkien kuulemisten jälkeen, joita on vielä kerran, on mahdollista, että osapuolet, jotta tämä koskettaa, esittää heidän näke- omat esittää näkemyksensä ja olen varma, että teatterivalaistuksesta vastaavat tahot tulevat kiinnittämään huomiomme siihen, että kun he katsovat tekstiä, niin he voisivat kiinnittää huomiota asioihin. Ja lopuksi vielä kukaan ei koskaan ole esittänyt näin ekosuunnittelu ei toimi, että kun uusi asetus tulisi, pitää heittää lamput ulos tai heittää tai pölynimuurit pihalle ehditämme sitä, että ei voi asettaa, laittaa markkinoille enää tehottomia laitteita. Niitä laitteita, joita voi edelleen käyttää, kun niistä on korvattava. Kysymys on pelkästään korvaamisesta, jonka osalta vaatimukset tulevat voimaan. Ei merkitse sitä, että tähän liittyisi kustannuksia, mutta haluan myös sanoa, että siellä, missä on hyvä LED-korvike, silloin elinikäinen kustannus, joka syntyy, sen tulisi olla huomattavasti alhaisempi, koska nämä hekulamot käyttävät niin paljon energiaa tällaisia tarvitaan tietystä yhteydessä, mutta tämä merkitsee, että voidaan varmistaa, että teatteri voivat edelleenkin toimia yhtä upeina kuin tähänkin asti. Ja tämä on tietysti suoranainen rahoituskysymys, joka on meidän arviossa, mutta me voimme kuulemaan lisää kommentteja tästä jatkokeskustelussa. Ja niin vielä lopuksi. Tiedän, että huomenna te käsittelette LIFE-asetuksen uudelleenkäsittelyä rahoitusohjelmaa siis. Ja haluan kertoa teille, että on se kaikki työ, mitä me teemme, ekosuunnittelu ja energiatehokuslainsäädäntöä, ja että tuemme äh, kansallisjärjestöjä, että kun tuemme myöskin äh, viranomaisia, jotta tehdä kunnollisia testejä. Kaikki tämä työ nykyisen monivuotisen rahoituksen puitteissa horisontti 2020 ei kuulu sinne. Tämä ei ole tutkimusta, vaan siitä, että tuetaan ympäristötavoitteita. Ja tässä syystä komission esityksessä ohjelmaan ensi kaudelle. Tämä yhdessä muun kapasiteetin luomisen äh, liittyvän työn osassa sisältyy tähän laitohjelmaan. Tämä sitten tällainen pieni mainos, jonka tässä nyt en käytä tilaisuutta, kun nyt olen paikalla. Olemme avoimia. Täällä on kollegani ympäristöpääosastolta, Lai, joka vastaa äh, tuotanto, tuotekysymyksistä äh, energiavastolla. Olemme valmiita olemaan yhteydessä teihin, jos haluat ottaa meihin yhteyttä. Well, thank you very much then. Kiitos ja näistä osallistumista tähän kuulemiseen. Tämä päättää keskustelun. Äänestykset alkavat kello 11, joten nyt keskeytämme kokouksen. voitte jatkaa kahdenvälisiä keskusteluja herra Hudsonin kanssa ja hänen joukkueensa kanssa. Kiitoksia, tapaamme kello 11.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 Well, hello everyone. If you want to take your seats. No niin, käykää paikoillenne ja ottakaa äänestyskortit esiin. Voidaan jatkaa. Aamulla äänestetään myös kahdesta aiheesta, jotka alun perin olivat iltapäivän aiheena 17 ja 23 ovat nämä kohdat. Jos teillä on äänestyskortit valmiina. Avaria. Could you explain why you moved? Kysyisin, miksi nämä kaksi asiaa on siirretty iltapäivästä aamuun? En tiennyt tästä. Tämä päätös tehtiin, jotta saadaan tasapainotettua hieman näiden äänestettävien asioiden lukumäärää, koska iltapäivällä oli niin paljon äänestettäviä asioita. Hyvä. Äänestämme siis suullisesti vastaava kysymys. Terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksen edellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla. Äänestys alkaa. Äänestä. is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen kysymys komissiolle. Aiheena harvinaiset sairaudet. Äänestys alkaa. Äänestys Hyväksytty. Suuresti vastaava kysymys aiheena. Seuraava Eurooppa puhdista ilmaa kaikille. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen kysymys komissiolle. Pölyttäjä koskeva EU-aloite äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan on hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 3, 3, 3, 4, itre 32 ja agri 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.42 puolesta. 2.43 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 266 ja 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 241 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 263 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 276 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi seuraavaa raukeavat. Äänestämme 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sivu 10. 278 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lisäyksenä kompromissi 4b puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eteenpäin kompromissi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Identtinen 355 kanssa. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 16 28, osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 22, mm, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljän 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 25 ja Itre 55 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 476 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja osa 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Puolesta vastaan Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 26 ja Itre 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 480 puolesta vastaan tyhjä hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 58 äh, raukeaa. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 490 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 29, 522 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 526 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Sivu 37. Tarkistus 621, 622, 623, 624. Esittelijän suullinen tarkistus, joka löytyy tästä. Esittelijän suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Jos ei, äänestämme huomioiden eh, suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjän hyväksytty. Akri 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivu 44. Akri 1 puolesta vastaan tyhjää Agri yksi puolesta vastaan ja tyhjää hylätty. Sivu 44 siis. Ekon yksi ja Itre 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 2 ja Itre 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre kaksi puolesta. Vastaan hylätty. akri kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kalastuksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 raukea 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 ja Itre 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Itre 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siellä kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Ilmeisesti hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Hyötty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi ja Agri kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pes 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivulle 48 tarkistus 90 ekon 5 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. PES 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 21 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Itre 16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Itre 14 puolesta vastaan tyhjää. EPP puolesta. No niin, 14 puolesta hyväksytty. Iitren ja Pessin melkein kaikki hylättiin, siksi toistiin. No niin, Akri 14 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta vastaan, 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. PP plus 1. hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavalle sivulle 130 ja Ekon 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi neljä yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pes 12 puolesta vastaan Pes 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pes 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 ja Akri 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Äänestys päättyy. Hyväksytty. PES 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Akri 25 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 ja Akri 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi kaksi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi kaksi kaksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja esitys on hyväksytty. Now nyt me äänestämme lausunnosta. kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen. Tämä, täällä muutetaan direktiiviä 2016 kautta 241 tarkistus. Pyydän, että nostatte hän kättä kunnolla. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Close. Adopt. Hyväksytty. Tarkistus 31 ja 32 puolesta vastaan Anteeksi, anteeksi. Pyydän anteeksi. Vain tarkistuksesta 31 äänestetään. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 34. Close. Adopted. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 46. And it's closed. Hyvä, äänestys päättyy ja hyväksyttiin. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan kansapuolueen puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 71. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Sitten ne määrästi 72, vaan tarkistusta kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta,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 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ja loppuäänestys koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Meillä, meillä on. Okei. Okay. Niin. Meillä on vielä. Me äänestämme vielä yhdestä lausunnosta koskee Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, kohesirahastoa ja Euroopan meri- ja kalatausrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuusrahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineitä koskevat rahoitussäännöt. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. I think it's adopted, but to be sure. And it is uh, closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Tarkistetaan 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitos. 39 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Linjat eivät ole selvät. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 40 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olisi voinut tehdä vaikka vetoa, että se oli hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Ty, hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Ty, hyväksytty. Tarkistetaan. 45. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan ty, hylätty. 47 puolesta vastaan ty, hylätty. Tyhjät, hylätty siis. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta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 and it's closed. Adopted. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt Alden merkkejä. Onko Alde puolesta vai vastaan? Sitten se hyväksyttiin. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14, 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, Tarkistetaan 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta